Cari colleghi, diamo inizio. Hyvät kollegat, aloitamme äänestykset. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, haluaisin sanoa teille, että talousvaliokunta on ehdottanut, ehdottanut oikaisua tai tekstin muutosta, joka on ehdotettu parlamentille. Se julkaistaan pöytäkirjassa. Artiklan 216 neljä kohdan mukaan. Ja tämä oikaisu, sitä pidetään, se katsotaan hyväksytyksi, paitsi jos 40 edustajaa tai poliittinen ryhmä kahden vuorokauden aikana pyytää äänestystä.